se tunnustaa Kosovan tilanne, mutta myöskin katsoa, että minkälaisia velvollisuuksia näillä mailla on viisumivapauden. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Diesle Meera, kolme minuuttia. Senior Puhemies, arvoisa komissaari, niin kuin jotkut teistä tietävät, olen toiminut 5, 3, 9, 2, 1 asetuksessa, jossa on käsitelty Euroopan unionin käyttämää keskeytyspykälää. Ja monissa yhteyksissä olen puhunut siitä, että Kolumbia, Peru, Taivan, Georgia, Ukraina ja muut maat ovat edelleenkin kielet, kielteisellä listalla, niin on kaikilla on samantyyppisiä piirteitä. Ne ovat kaikki suvereneja ja valtioita. Ensimmäinen lause artiklassa 1.1, 539 artiklassa alkaa näin. Kolmasien maitteen kansalaiset ja niin edelleen. Tämän päivän keskustelussa me emme puhu mistään maasta. Meille Kosovo on Serbian äh, provinssi ja niin kuin muutkin äh, vastaavat alueet liittyvät äh, ja kuuluvat Serbian integroidusti. Meidän kantamme EPPnä ja Espanjan valtuuskuntana on varsin tunnettu. Euroopan unioni peru, kuuluu, Euroopan unionin kuuluu 28 maata, ei 23. Ja millä tavoin voi olla mahdollista, että tällaisessa lainsäädäntöaloitteessa ei voida Espassa, Kyproksessa, Kreikassa ja muissa näissä viidessä maissa voida toteuttaa tätä käytännössä. Mikään näistä viidestä jäsenmasta ei tule hyväksymään viisumivapautta Serbian erälle provinssille. Euroopan unioni ei anna viisumivapautta. Se myöntää provinsseille. Se myöntää viisumivapauksia ainoastaan itsenäisille suverenneille maille – ja tämä tapahtuu 539 kautta 2000 kautta yksi nojalla. Muchísimas gracias. Kiitos. Dias de Mera. Kaksi sinistä korttia on esitetty. Ensin äh, kollega Verjan sen jälkeen kollega Fajon. Hyväksyttekö nämä? Prima do la parola Ensin annan puheenvuoron edustaja Versalle ja sen jälkeen Fajonelle. Olkaa hyvä. Hyvä kollega, me tunnemme toisemme hyvin, olemme tehneet paljon yhteistyötä ja tiedän, että olette erinomainen juristi. Ja mitä voisin kysyä teiltä, jos te tiedätte, että nämä viisi maata, jos ne antaisivat hyväksynsä viisumisvapaudelle huolimatta siitä, että ne eivät ole tunnustaneet Kosovota, jos YK on puitteissa sitten tunnet, tunnustettaisiin tämä maa, niin mitä sitten siinä tapauksessa? Okei. Okay. Bueno, muchas... kiitokset, Rova Versa. Minäkin öö, oma varsin myönteisen öö, käsityksen teistä te, ja teidän työstänne. Te ette varmastikaan tunne asiaa hyvin nyt. Nämä viisi mainittua maata eivät ole antanut öö, lupaa. Ne eivät nimittäin voi antaa minkälaista osittaista öö, viisumivapauslupaa öö, alueelle, joka on öö, maan provinssi. Seuraavaksi edustaja Vajan. Joo Uh, have a very good cooperation and I know... Minulla on tehneet erittäin hyvää yhteistyötä. Minulla on kysymys teille, joka on samantyyppinen. Minä olen yhteydessä uh, kaikkien viiden uh, valtion edustajien, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovoa kollegoja, on oikeus. Tässä on kysymys matkustusasiakirjojen hyväksymisestä eikä valtion tunnustamisesta. Ja Tiedättekö, että vuonna 2009 me sopisi, sovimme Taiwanin viisumivapaudesta, vaikkakaan EU ei ole tunnustanut Taiwania valtiona? Senora. Rova Vajon. Minäkin tunnu, annan tunnustusta teille ja teidän työstänne ja arvostan teitä varsin paljon. Me olemme tunteneet toisimme jo pitkään. Vastaus on hyvin samantyyppinen teille kuin se, minkä annoin Rova Versalle. Ei. Yksi asia erikseen on se, että annetaan matkustusasiakirjoja, myönnetään sellaisia. Mutta toisaalta taas on mietittävä erikseen sitä, että myönnetään matkustusasiakirja maan kansalaiselle, joka ei kuitenkaan ole suverenin maan kansalainen. Joten vielä uudemman kerran, vaikka monet kansainvälisen yhteisön maat olisivatkin myöntäneet ja, ja hyväksyneet Kosovon suvereniteetin, niin nyt on kyse Euroopan unionin myöntämästä viisumivapaudesta – ja aivan selkeä sanaisesti on vielä kerran todettava, että viisi jäsenmaata eivät ole mukana tässä asetuksessa, koska ne eivät tunnusta Kosovoa. Kiitos. Kiitos. Nyt edustaja Mamikin puolitoista minuuttia Andres Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Kosovo jäi pois tästä viisumivapausmenettelyistä viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun muut Länsi-Balkanin maat pystyivät hyötymään tästä edusta. Me kaikki voimme pohtua Kosovon historiaa eri tavalla, mutta me emme kuitenkaan halua pitää sitä mitenkään geopoliittisena panttivankina ikään kuin muut naapurimaat eh, niistä erityisesti Kosovo tarvitsi tätä te- viisumivapautta enemmän kuin muut, tässä sanoikin toimintasuunnitelman mukaisesti. Ja Kosovo on osoittanut, että se on valmis tulemaan kerhoon mukaan. Se on äh, täyttänyt 95 vertailuarvoa, niitä mitä siltä pyydettiin. Se on to- toteuttanut ne. Eli se on aivan hyvä kumppani, kun jos EU haluaa viedä eteenpäin oikeutta ja yhdenvertaisuutta Kosovon kanssa, miksi me emme sitten täytä omia lupauksiamme? Meidän pitää katsoa, että Komoso, Kosovosta tulee tuleva jäsenmaa ja on, ei, ei ole hyväksyttävää, että me vesitämme näiden EU-myönteisten maiden tilannetta tällä tavalla. Minä todella toivon, että me voisimme minimoida tämän Kosovon epäreilun kohtelun. Lisäksi lännessä on jo paljon pyydetty kielletty Kosovolta. Ja sitten haluaisin sanoa, että Tonek ja Kanaria Fanon, toivottavasti voisimme tukea heitä tässä asiassa. Valdis, grazie mille. Kiitos Valdis. Seuraavaksi edustaja Tomasic, minuutti. Puhemies, Viisumivapaus äh, äh, ja niiden ne on selkeä äh, osoitus kolmansille maille siitä, että pidämme niitä läheisinä kumppaneina. Kosovon jättäminen viisumitta on aika tekopyhä ratkaisu, varsinkin kun Kosovo täyttää ne kriteerit, joita muiltakin edellytetään Euroopan unionin jäseneksi pääsyn suhteen. Me emme siis enää voi hyväksyä tällaisia ongelmia, joskin Kosovon kansainvälinen asema näyttää edelleenkin jonkun verran ongelmallisilta. Oli niin tai näin, ajattelijasesta, mitä tahansa. Kyse ei kuitenkaan ole, vaka, kyse ei ole vakasta maasta. Grazie mille, collega, c'è una blu. Teille on esitetty Sininen kortti. Edustaja Rybike on esittänyt sen. Hyväksyttekö tämän kortin? There is a blue card from uh, Mr. Rubik. Would you like... Haluatteko ottaa vastaan herra Rybikin esittämän sinisen kortin? Kiitokset. Mielestäni on tärkeää tarkastella viisumikriteereitä ja tässä kriteerit on täytetty. No mitä tämä tarkoittaa sitten äh, muiden asioiden suhteen. Tässä ei pitäisi sekoittaa tätä asiaa oleskelulupaan. Ja tätä kautta vain voimme lähentää kuitenkin Kosovaa Euroopan unioniin. Please. Kollega, ovo, o, ja mislim da se radi o Arvo kollega, e, uskoakseni kyse on poliittisista e, syistä on totta, että monissa yhteyksissä olemme törmänneet paljon suurempiin rikollisiin ja olemme kuitenkin päästäneet heidät Euroopan unioniin. Puhuin siis poliittisista syistä. Seuraava puhuja, edustaja Selimovitse, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Yhtä asiaa en tässä keskustelussa ymmärrä. Me usein kritisoimme joitakin maita siitä, että ne eivät täytä edellytyksiä. Ne tekevät, sanovat yhtä aikaa ja tekevät, yhtä asiaa tekevät muuta, mutta me teemme juuri näin. Me teemme juuri näin Kosovon tapauksessa. Kuinka me voimme toimia näin? En ymmärrä tätä. Meillä on ollut tietyt ehdot Kosovolle, jotka Kosovo piti täyttää, ja nämä ehdot eh, ovat tulleet myöskin niiltä mailta, jotka eivät tunnusta Kosovoa maana, valtiona. Ja Kosovo on täyttänyt nämä ehdot komissio on sanonut, että se on hyvin täyttänyt nämä ehdot. Ja nyt tämän meidän puoleltamme sitten vastaus on ihan tyhjä, ei mitään. Tämä todella vaikuttaa meidän uskovattavuuteen, uskoma, uskottavuuteemme. Meillä voisi meillä on tietyt ehdot, ne täytettiin ja nyt meidän pitää tehdä oma osuutemme tästä työstä ja todella vaadin, että neuvosto lopettaa tämän sirkuksen ja sitten antaa viisumivapauden Kosovon kansalaisille, koska tämä todella syö EUn uskottavuutta. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Bilder. Eh, olkaa hyvä, minuutti. Coudre une blessure ouverte. Dans son appel à la... Tämä on äh, isku äh, haavaan, avoimen haavaan. Se, että kosovolaisilta evätään viisumivapaus, äh, on kysymys, jossa ei ole otettu lainkaan huomioon niitä ansioita, joita Kosovolle on kertynyt. On totta, että esimerkiksi tullikysymykset, vapaa kauppa ja esimerkiksi turvallisuuskysymykset ja perusoikeuksien rikkomus ovat täyttä totta. Isovo on kuitenkin jätetty oman onnensa nojaan. Sieltä löytyy myöskin serbivähemmistö. Ja ajattelen nimenomaan asiaa vuoden 2013 päätöksen perusteella, joka jäi kuolleksi kirjaimeksi. Mielestäni eh, tällä eh, toiminnalla annamme merkin siitä, että eh, Kosovo ei ole edelleenkään edistynyt yhteisellä tiellä. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Mann, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Minä puhun Kosovon viisumivapauden puolesta. Minä puhun enemmistön puolesta täällä parlamentissa. Me olemme äänestäneet jo viisumivapauden puolesta ja nyt neuvoston pitäisi täyttää Euroopan unionin lupaukset. Kosovo on täyttänyt vaaditut kriteerit. Me tiedämme, että on kuusi eh, eri valtiota, tällä alueella ja ainoastaan yhdellä pienellä osalla ei ole mahdollisuutta matkustaa vapaasti. Myös Kosovon kansalaisilla pitäisi olla tämä mahdollisuus. Meidän täytyy kaikkien taistella korruptiota vastaan ja oikeusvaltion periaatteen puolesta. Meidän täytyy auttaa kansalaisia ja meidän täytyy antaa heille työpaikkoja ja koulutusta. Tässä ei ole kysymys siitä, että he haluaisivat tulla tekemään töitä muualla Euroopassa tai tulla asumaan muualle Eurooppaan. Tässä on kysymys siitä, että perheet voisivat matkustaa ilman kustannuksia. Siitä tässä viisumivapaudessa on kysymys ja e, siksi enemmistö parlamentista tukee Kosovon kansalaisia. He ansaitsevat viisumivapauden. Kiitokset Seuraava puhuja, äh, puolitoista minuuttia, äh, edustaja Pikula. Kiitoksia puhemies. Viisumivapaussuunnitelma esiteltiin 2012 neljäksi vuodeksi eteenpäin, eli myöhemmin kuin muille alueen maille. Kosovo on täyttänyt 95 kriteeriä 2016 vuoteen mennessä ja sitten kaksi lisäkriteeriä oikeusvaltioperiaatteeseen liittyen. Nämä olivat arkaluontoisempia ja myöskin tämä Montenegron raja sopimuksen ratifiointi oli yksi asia, joka täytettiin vuosi sitten, mutta tämä ei muuttanut mitään. Ja kosovolaiset ovat todella eri, yhä enemmän turhautuneita tähän tilanteeseen. Ja siksi meidän ei pitäisi olla yllättyneitä siitä, että Kosovosta on tullut erilaisia tullitariffeja, vaikkapa Serbiasta tulleita tuotteita kohtaan. Tämä asia ei ole hyvä, mutta se pitäisi ymmärtää, kun ajatellaan, että miten tyytymättömiä ihmiset ovat tähän tilanteeseen siellä. EU pitää olla johdonmukainen ja noudattaa omia sääntöjä. Tämän ei pitäisi olla poliittinen asia. Tämä pitäisi liittää muihin lainsäädäntö prosesseihin ja neuvotteluprosesseihin. Kosovolaisten kansalaisten pitäisi olla saman yhdenvertaisia kaikkien muiden Länsi-Balkanin maiden asukkaiden kanssa. Tämän he ansaitsevat. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kolumbia, minuutti. minuutti. Aujourd'hui encore cinq... Tänä päivänä edelleenkin viisi Euroopan unionin maata oikeutetusti jättävät hyväksymättä Kosovon suvereniteetin. Tällä on valtavia vaikutuksia. Ja jos ajatellaan tilannetta vielä joitakin vuosia sitten Serbian kannalta, tämä on ymmärrettävää. Kosovolaiset olisivat vielä yksi lisää jonossa Euroopan unioni ja me hyl- hylkäämme tämän selkeästi. On esitetty selkeät kriteerit, mutta ne eivät täyty. Kosovon hallinto ei toteuta ihmisoikeuskriteereitä kyse on ikään kuin pseudovaltiosta, jossa mafia pitää valtaa yllä aivan samalla tavoin kuin muutkin vastaavat toimijat, jotka esittävät uhkailuja Kosovossa asuville serbeille, eivätkä pidä vuoropuhelua yllä. Haluaisin esittää mietinnön esittelijälle, että nyt ei ole olla menossa oikeaan suuntaan, nimittäin koko Balkanin alueen kansojen yhteisymmärrykseen. Kiitokset. Toivon, että pysytte kaikki äh, puheajoissa, koska parikymmentä sekuntiakin on ongelma, jos kaikki tekevät niin. Sitten eteenpäin. Edustaja Ward, puolitoista minuuttia. It is high time that the EU on korkea aika, että EU ja ennen kaikkea sen jäsenvaltiot pitävät kiinni sitoumuksestaan ja mahdollistavan sen, että kosovolaiset voivat matkustaa ilman viisumia Euroopan unioniin. Kosovo on nuori maa, joka on ponnistellut paljon etnisten väkivaltaisuuksien jälkeen, jotta se voisi täyttää Euroopan unionin vaatimukset, jotta se saisi viisumivapauden. Ja tässä ei ole ollut kaikilla sama tilanne. Mm, tässä on toimittu epäoikeudenmukaisesti kosovalaisia kohtaan. Olen ollut yhteydessä Kosovon kansalaisyhteisöön yhteiskuntaan ja yrittäjiin ja olen nähnyt, että kansalaiset haluaisivat olla osana eurooppalaista hanketta ja kun me estämme tämän viisumihankkeen, niin neuvosto antaa väärän viestin. Monet nuoret ovat pettyneitä. He ovat sitä mieltä, että EU on pettänyt teidät. He haluavat olla osa rauhanprosessia, mutta se kuitenkin on yhä kau- kauempana kenen puoleen he seuraavaksi kääntyvät. En hyväksy sitä kieltä, jota jotkut ovat käyttäneet täällä tänä iltana. Minä olen britti Meppi ja Manchesterissa asuu kosovolaisia ja siellä on myö, ja Kosovossa on myös rauhanpuisto ja nämä ihmiset ovat osa meidän yhteiskuntaamme hävetkää. Thank you very much. Kiitos. Äh, edustaja Vuorteille on esitetty sininen kortti. Edustaja Sosniets on sen esittänyt. Hyväksyttekö kortin? Um, um, en halua hänen äh, rasististen puheidensa kanssa olla missään tekemisissä, joten en hyväksy tätä korttia. Työjärjestyspuheenvuoro. Äh, edustaja Sosniec. Ja chciałem tylko prosić o zbadanie zgodności. Tutaj pani Ward ostatnio popierała sankcje wobec... Minä haluan, että tutkitaan, onko sallittua, että toisia e, kutsutaan rasisteiksi ja muiksi täällä parlamentissa. Riferirò all'ufficio di presidenza la sua segnale. Minä tulen e, viemään asian puhemies, tämän jälkeen. Sitten siirrymme Catch the Eye-menettelyn puitteisiin ja puhuu, puheenvuoroa pyytänyt ainoastaan edustaja Suissa, olkaa hyvä. Kiitokset. Nyt on koittanut hetki myöntää viisumivapaus meidän Kosovolle. Jotkut puhuvat täällä ikään kuin Kosovo olisi provinssi var, varmaankin kansallisenkisiä syitä löytyy sille, että viisumivapautta ei haluta myöntää. Kuitenkin Kosovo on täyttänyt sillä asetut kriteerit, oli kyse sitten rajavalvonnasta tai korruptiovastaisesta kamppailusta tai muusta. Olen pahoillani siitä, että ainakin sillä tavoin, miten minä tilanteen näen, painostetaan tiettyjä maita nimenomaan tässä viisumivapauskysymyksessä. Tälle nuorelle maalle on minun mielestäni tärkeää myöntää viisumivapaus. Me haluamme edistää heidän asiansa. Ja huomaan, että Euroopan komissio, niin kuin myöskin Euroopan parlamentti, tukevat tätä lähestymistapaa, joten Kosovon kansalaiset odottavat sitä. Kiitos. Catch menettelyn puitteissa ei ole mahdollista esittää sinisiä kortteja, joten annan nyt puheenvuoron komissiolle. Komissaari Avramopoulos, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää tästä erittäin kiinnostavasta keskustelusta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti tunnustaa sen, kuinka tärkeää on edetä tässä asiassa. Aivan kuten sanoin aikaisemmin, tämä ei ole ainoastaan sitä, että ollaan reiluja tai oikeudenmukaisia Kosovia, Kosovaa kohtaan, sen viranomaisia ja sen kansalaisia kohtaan. Tässä kyseessä on myös vakaus ja turvallisuus tällä alueella. Me emme voi jättää huomioimatta tätä suurempaa kuviota, joka tässä on taustalla ja joka tässä on pelissä, ja eurooppalaista perspektiiviä tälle koko alueelle. Kun me tuomme heidät kaikki lähemmäksi, niin me voimme taata vahvemman yhteistyön kuvion. Yksi ei voi vain liikkua kohti tätä loppulinjaa tai loppu vaihetta ja tämä yksi on Kosovo ja se on sen eurooppamieliset kansalaiset saattavat kääntää selkänsä meille ja lähteä juoksemaan toiseen suuntaan. Minä pidän erittäin valitettavana siitä, että ei ollut mahdollista saada aikaiseksi sopimusta tämän toimikauden aikana. Minä toivon, että tämä asia saadaan loppuun seuraavan toimikauden aikana mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Grazie mille, caro commissario. Kiitoksia paljon, hyvä komission jäsen. Ja sitten annetaan esittelijälle vielä puheenvuoro. Tanja Fajan, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puhemies. Kiitos kaikesta tästä tuesta varjoesittelijöiltä ja muilta kollegoilta. Kosova ansaitsee viisumivapauden. Kiitokset myös komission jäsenelle, niille, jotka vielä epäilevät. Tässä ei ole ehtona se, että valtiota olisi tunnustettu. Tässä ainoastaan matkustusasiakirjat pitää tunnustaa. Tällä asia, tämä asia ei, e, e, ei liity mitenkään maan tunnustamiseen. Kyllä Toki radikalisoituminen voi olla seurauksena, jos maa eristetään ja jos sen ihmiset ovat epätoivoisia eikä lupauksia lunasteta. Kaikki kriteerit, jotka komissio esitti, on täytetty jopa paremmin kuin muut Länsi-Balkanin maat. Jopa komissio on ottanut tämän huomioon. Myös Euroopan parlamentti ja jos nyt sanotaan, että Kosovo ei täytä ehtoja, niin silloin yksinkertaisesti valehdellaan. Tässä toimitaan vastuuntunnottomasti. Tässä täytyy siitä tehdä määrä enemmistö päätös. Neuvosto ei tarvitse yksimielisyyttä. Tämä pelleillä täytyisi lopettaa. Nyt tulisi toimia. Huomenna me äänestämme, jotta me voimme taata ensimmäisen eh, käsittelyn parlamentissa. Tämä ei ole loppuäänestys, mutta on, on kuitenkin tärkeä äänestys ja tässä voidaan osoittaa sormella jäsenvaltioita. Me parlamentissa olemme valmiita. Tämä on meidän viestimme huomenna. Me pidämme lupauksemme ja nyt eh, täytyy näyttää, että pidetään huolta nuorista, nuorista perheistä, nuoresta maasta, joka on ollut aivan liian pitkään ollut eristettynä. Kiitos. Hvala, grazie mille, cara collega. La discussione è chiusa. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon, hyvät kollegat. Tämä keskustelu on päättynyt ja tästä asiasta äänestetään huomenna. Esityslistalla seuraava kohta on Mankan mietintö ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 pääluokka 1 Euroopan parlamentti. I servizi mi segnalano che non è presente in questo momento il nostro relatore, l'onorevole. Minulla on juuri kerrottu siitä, että Esittelijä ei ole paikalla tällä hetkellä. Annetaan EPPn Rubikille, Rubikille puheenvuoro kolme minuuttia. Yes, Manka is the first one, but is not here with us. <laughs> Manka on siis ensimmäinen, mutta hän ei nyt valitettavasti ole vielä paikalla. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, me keskustelemme talousarviosta. Meillä on paljon epävarmuutta, koska Brexitia ei ole vielä selvitetty. Me en tiedä, mitä seuraavan 48 tunnin aikana tulee tapahtumaan, mutta me oletamme, että budjettia kuitenkin äh, valmistellaan äh, kaoottista Brexitia varten. tai tietysti myös sitä skenaariota varten, että britit jäisivät Euroopan parlamentin Tämähän olisi tietysti meidän prioriteettimme. Me olemme neuvotelleet puhemiehistön kanssa. Me olemme leikanneet 18 miljoonaa. Me olemme pääsihteerin kanssa päässeet sopuun ja tärkeää, että taistelemme fake newsia vastaan seuraavissa vaaleissa. Ja tässä on nyt luotu myös uusi ryhmä, joka voi olla aktiivinen näiden kysymysten suhteen. Me haluamme faktoja, me haluamme hyviä perusteluja ja, ja haluamme myös hyvän perustan rehellisille, avoimille vaaleille. No sitten me olemme tietysti myös ottaneet huomioon jäsenten säännöt ja vapaaehtoisen eläkerahaston. Olemme pitäneet kiinni näistä kysymyksistä. Minä en hyväksy puhemiestön päätöstä tässä yhteydessä, mutta tässähän nyt on kysymys myös syytä, että meidän täytyy myös ottaa tämä, nämä maksut huomioon tässä. Joka tapauksessa tämä, tämän pitäisi pysyä könttäsummana, mutta tässä ehkä byrokratia on tärkeimmässä asemassa. Tärkeämpähän on, mitä menoja nyt todellisuudessa siis on ollut. Ja uskon, että jos me saamme nyt sopimuksettoman Brexitin, niin sitten syksyllä meidän täytyy tehdä tarvittavia muutoksia budjettiin. Mutta tämä gender pay gap on minulle yksi ongelma. Tämä koskee esimerkiksi avustajia, jotka saavat eri palkkaa. Kaikki tekevät hyvää työtä ja siksi tässä pitäisi maksaa myös samaa palkkaa ja Euroopan parlamentin täytyisi olla tässä myös eh, esimerkki asemassa. Ja sitten mies, mitä ahdistelun tulee, sekin on vakava asia, joka täytyisi ottaa huomioon ja harjoittelijoiden täytyisi saada riittävä palkka. Sitten mitä missioihin tulee, tässä ehkä jäsenten täytyisi päättää, ketä he tarvitsevat mukana näillä matkoilla Ähm, avustajia, tulkkeja ja niin edelleen. Tässä varmasti äh, voidaan tehdä vielä säästöjä. Thank you. Um, and now we will give the floor. Kiitoksia. Ja nyt kuusi minuuttia esittelijälle. Manka. olkaa hyvä. Yes. Ďakujem vám, pani predsedníčka, za flexibilitu a za vážené kolegyne kolegovia pri tvorbe rozpočtu Euroopan parlamentu sa musíme sústrediť na naše... Hyvät kollegat, kun me puhumme talousarviosta Euroopan parlamentin osalta, meidän pitää optimaalisesti pyrkiä käyttämään varojamme. Tämä ei välttämättä, se mikä ei kuulu meidän tehtävämme täysin, niin se pitää jättää pois. Minä olin talousarvio äh, mietinnössä esitteli aikanaan ja olen nyt tässäkin mietinnössä esittelijä. Valitettavasti äh, käännösvaroja ei pystytty käyttämään tehokkaasti, koska suunnittelu oli hieman puutteellista. Ja usein äh, käännökset ovat alihankin, menevät alihankijoille ja silloin ei välttämättä sisäisesti niitä voida hoitaa tai ei voida hoitaa myöskään muissa toimielimissä. Ja näin on, on voitu, oltaisiin voitu säästää 10 miljoonaa per vuosi. Tänä päivänä pitää katsoa tätä toimielinten välistä yhteistyötä tarkkaan. Meidän pitäisi pyrkiä tekemään tiiviimpää yhteistyötä, jotta voimme säästää ja meidän pitää saada aikaiseksi kasvua, parempaa elämää, laatua kansalaisille. Mutta tässä on joitakin esteitä kuitenkin. Me avustajat, parlamentin avustajat ovat esittäneet kysymyksen ja pohtineet sitä, että mikä on heidän täysipäiväinen tai tehtävä ja mi- miten näissä asioissa, kaikissa asioissa toimitaan ja näissä, näiden kulujen kanssa. Ja kun sa, tähän saatiin vastaus komissiolta ja parlamentilta, niin katsottiin, että 13 miljoonaa vuodessa menee näihin, ää, näihin asioihin, näihin avustajatoimiin. Ja ei pidä kuitenkaan yllättyä siitä, että komissio katsoo, että jotkut asiat ovat turhia, jotkut, joskus se aliarvioi näitä vastauksia, vaikka kysymys on esitetty ihan vilpittömässä mielessä. Ja aina ei välttämättä vastata näihin kysymyksiin. Me saimme kolmen vuoden päästä on 9000 kysymystä päivässä vuodessa esitetty ja näihin ei aina kaikkiin saada vastausta. Ja minun pitäisi kiittää äh, budjetivaliokunnan jäseniä, jotka suuren enemmistön voimin tuki tätä äh, ja suullista, suullisen äänestyksen edistämistä. Tulkit eivät aina tulkkaa kaikille kielille kaikkia äh, kokouksia ja minä joudun joskus selittämään äh, itse äänestäjille, että miten me olemme äänestäneet ja mistä me olemme äänestäneet. Meidän pitää vähentää Brysselin ja Strasbourgin ja Luxemburgin matkakuluja ja käyttää enemmän videokonferensseja. Lisäksi parlamentin puhemiehistön kanssa on puhuttu muistakin ongelmista, esimerkiksi akkreditoitujen avistajien tilanteesta, jotka tekevät töitä joskus, mutta sitten joskus eh, heidän tämä etuustilanne ei ole aivan selvä. Pitää katsoa, minkälaiset etuudet heillä on. Eh, Euroopan parlamentti, aivan kuten muutkin toimielimet, sillä voi olla eh, tällaista seksuaalista ahdistelua tai henkistä ahdistelua, joka on erittäin vakava asia. Ja tässä on välittäjät ja psykologit sitten mukana selvittelemässä näitä. Hyvä, että tähän saatiin selvyys tähän asiaan tässä mietinnössä. Euroopan parlamentin talousarviosta voidaan sanoa, että me pääsimme melkein tavoitteeseemme. Toivottavasti seuraavat edustajat seuraavalla kaudella jatkavat tätä työtä, jotta saadaan hyvin tehokasta talouden käyttöä myöskin. Ja sitten se, että Iso-Britannia saattaa lähteä, no katsotaan mitä tapahtuu, tuleeko, saadaanko aikaisesti sopimusta vai jääkö Iso-Britannia. Tämä pitää sitten sopeuttaa tähän varainhoitovuoden aikana. Ja jos sit, ja sitten puhuttiin näistä vääristä tiedoista, väärännetyistä tiedoista. No tämä pitää pystyä pystyttyä selittämään tämä Euroopan unionin hanke kansalaisille myönteisellä tavalla ja pitää pyrkiä saamaan kansalaisia lähemmäksi meidän toimielintämme ja, ja Euroopan unionia. Ja meillä on tällainen Apple parlamentaarinen sovellus, joka selittää hyvin selkeästi Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin työtä. Ja tämä on erittäin hyvä erityisesti nuorille ja kiitoksia varjoesittelijöille kaikista poliittisista ryhmistä. Me saimme aikaiseksi parhaat mahdolliset ratkaisut ja kiitoksia myöskin muille kollegoille ja asiantuntijoillemme. Meillä oli hyvin vähän aikaa ja joskus joimme te, joudumme tekemään yötöitä ja myöskin viikonlopputöitä, jotta saimme tämän mietinnön aikaiseksi. Ja eh, toivottavasti sitten Haluan kiittää kaikkia, kaikkia erinomaisesta työstä kaikkia kollegoja. 15 vuotta olen ollut parlamentissa ja tämä on minun viimeinen mietintöni ja tämä on myös minun viimeinen puheeni täysistunnossa, joten todella isolla kunnioituksella hoidan tämän tehtävän. Kiitoksia. And thank you and indeed we wish you well. Um, we now give the floor for two minutes to Madam. Kiitoksia kaikkea hyvää sinulle. Sitten Gardia Sara Rubia, kaksi minuuttia. Muchas gracias. Kiitokset puhemies. Haluaisin esittää kiitokset herra Vankalle hänen äh, tekemästään työstä ja hänen <clears throat> selvityksensä Euroopan parlamentin talousarviosta ja myöskin näistä 15 vuodesta Euroopan parlamentissa. Tämän vaalikauden aikana meidän on tehtävä myöskin äh, yhteenveto mennestä vaalikaudesta. Näiden viiden vuoden aikana kulut ovat kasvaneet aika maltillisesti ja esimerkiksi turvallisuus rakennuksissamme on ollut yksi keskeisistä kysymyksistä ja tällä tavoin me olemme ylipäätään joutuneet kohtaamaan 27 maan Euroopan unionin. On selvää, että käytössä olevia varoja on käytettävä järkiperoisesti ja kun kerran kyse on toimielimestä, joka on, jolla on vaikutuksia ulkopuolisen maailman on oltava esimerkillisiä. Esimerkiksi 2013 vuonna nuorisohankkeen yhteydessä peräänkuulutettiin järkiperäistä palkkaa ja palkkiota harjoittelijoille – niin kuitenkin tämä on vielä äh, viipynyt. Samaten meidän on puututtava äh, seksuaalisen häirintä ahdisteluna. Jotkut edustajat ovat ottaneet äh, esiin myöskin hankkeita, jotka parantaisivat tasa-arvoa sukupuolten välillä. Euroopan parlamentin velvollisuus ei pelkästään äänestää. Me voimme myöskin joutua vastaamaan toisenlaisista rooleista, vaikka esimerkiksi vanhempana olemisesta. Joka tapauksessa <clears throat> mielestäni olemme edenneet tässä hyvin. Thank you for one and a half minutes, Mr. Kuzmiuk. Kiitoksia sitten edustaja Kuzmiuk, puolitoista minuuttia. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca zabierają... Kiitos, rouva puhemies. Haluaisin puhua tässä ECR-ryhmän puolesta. Tämä on monimuotoisen rahoituskehyksen toiseksi viimeinen vuosi ja meidän täytyy todellakin nyt tehdä järkeviä päätöksiä. Ja siksi minua hieman huolestuttaa se, että hallintokuluja on nostettu 4,3 prosenttia. Tässä on otettu tietysti myös inflaatio huomioon. Mutta tässä puhutaan yli kahdesta miljardista eurosta. Ja mitä sitten diplomaattisiin toimiin tulee. Siellähän joissakin maissa on jo tarvittavat tahot. Tässä puhutaan nyt yhdestä parlamentin paikassa Tässä voitaisiin todellakin säästää huomattavia summia. Ja tässä täytyy painottaa myös sitä, että avustajien

rouva puhemies. Haluaisin jatkaa heti siitä, mihin rouva Jättemäki lopetti. Myös meille avoimuus ja säästöt ovat tärkeitä, kun puhutaan parlamentin budjetista. Yleisesti ottaen me olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme budjetin, jonka avulla parlamentti voi työskennellä. Toki meillä täytyy olla riittävät määrärahat. Tähän mennessä parlamentti on yrittänyt pitää kiinni kahdesta prosentista Ja yleensähän me olemme halunneet käyttää suurimman osan määrärahoista kansalaisia varten. Tämähän on periaatteessa hyvä lähtökohta, mutta kuitenkin meidän täytyy kuitenkin pystyä työskentelemään täällä. Ja meillä täytyy olla sisäinen tasapaino ryhmien intressien, e, jäsenten ja hallinnon välillä. Eli jos tässä on liikaa jännitteitä tässä järjestelmässä, niin sekään ei ole hyvä asia. Eli tasapaino on tärkeää. Parlamentilla on paljon kunnianhimoisia tavoitteita, mutta mitä käännöspalveluihin tulee. Tämä nyt ei ole mitenkään eh, kääntäjiä vastaan, mutta jos me emme tarvitse jotain käännöstä, niin sitten eh, siinä voidaan säästää. Sama koskee matkoja. Nytkään emme enää ota kaikkia mukaan, jotka ehkä ovat kiinnostuneita, vaan delegaation matkat sitten on hieman rajatumpia ja meidän ehkä täydy myöskään lentää bisnesluokassa aina lyhyillä matkoilla. Senkin puolesta me olemme puhuneet, joten tässäkin voitaisiin säästää. Kiitos. Thank you, Ms. Kiitoksia sitten edustaja Viegas. Hän ei ole täällä salissa, joten mennään edustaja Valli. yksi minuutti. Kiitos puhemies. Uskoakseni demokratia, demokratia äh, maksaa mutta kysyä ei ole pelkästään äh, kustannuksista, vaan äh, tuhlauksesta. Viiden vuoden aikana Euroopan parlamentti on antanut osoituksen tuhlaamisesta. Äh, rahoja ja varoja on käytetty tavalla, jossa esimerkiksi 63 miljoonaa euroa on käytetty esimerkiksi ryhmien ja puolueiden eduksi. Vuonna 2014 jo ylitettiin miljardi, joten on vaikea tehdä vaalikampanjaa, jolle me samanaikaiseksi, samanaikaisesti pysty <clears throat> säästämään, vaan päinvastoin lisäämme kuluja ja tämä vielä näin Brexitin edessä, kun 50 edustajaa mahdollisesti lähtee täältä. Edustaja Ellison, kaksi minuuttia. <clears throat> Voorzitter, dank u. Vandaag spreken wij over de... Kiitos puhemies. Me puhumme tänään Euroopan parlamentin talousarviosta vuodelle 2020. Puhumme noin kahdesta miljardista neljä prosenttia lisää, eli useita miljoonia lisää. Tämä on valtava summa tässä yritetään muka harjoittaa eurooppalaista politiikkaa ja eurooppalaisia arvoja. Täällä puhutaan e- Europe Experience-hankkeista. Nämä käyvät vain kalliissa ja siellä voidaan sitten levittää propagandaa. Mutta siellä ei puhuta kuitenkaan suuresta, suurimmasta uhasta – nimittäin se, että islamilaisista maista tulee onnen onkioita Eurooppaan. Islamia ei voi yhdistää vapaisiin länsimaisiin arvoihin. Palaan tässä nyt budjettiin. Täällä puhutaan taas menetetystä mahdollisuudesta. Miksä, miksi täällä ei alenneta jäsenten palkkoja 15 prosentilla ja miksi täällä ei korvata ö, tätä kulukorvausjärjestelmää järkevämmällä järjestelmällä. Sitten eläkejärjestelmä, se, sekin maksaa. Parlamentti huolehtii itsestään joka niin hyvin, että täällä tarvitaan lisää työntekijöitä ja työntekijät, jotka sitten lähetetään Afrikkaan ja Aasiaan ja muihin kaukaisiin maihin. Vaalit ovat ovella ja nyt tässä täytyy rankaista eliittiä. Me tarvitsemme muutosta. Kiitos. Mr. Fernandes, two minutes. Edustaja Fernandes, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisat Kollegat, kiitokset esittelijälle ja kiitokset parlamentille. Kyse on parlamentin talousarvosta ja se ei ole koskaan helppo yhtälö ja vielä vähemmän helppo näin vaalien alla, koska äänestäjät ovat tarkkoja ja siksi haluan esittää vielä kiittää uudemman kerran Vladimir Mankan – työ, vankaa hänen työstä ja kaikista, kaikkia muitakin, jotka tähän työhön ovat osallistuneet. On oltava tiukkana, harjoittaa budjettikuria ja myöskin oltava avoimia saman aikaa. Mutta luonnollisesti tavoitteet on otettava huomioon. Jos me toimimme epäasiallisesti, se tarkoittaa lisää kustannuksia. Me olemme tehneet valtavan työn Euroopan parlamentissa. Esimerkiksi palveluiden eh, laatu on eh, noussut ja myöskin virkamiesten työ on merkittävää. Eh, se on loistavaa. Meidän on otettava tämä kaikki huomioon, mutta me haluamme nyt vähentää kustannukset minimin mutta emme me voi kaikesta luopua. Esimerkiksi monikielisyys. Se, että täällä voidaan jatkaa puhetta omalla kielellä ja saadaan tulkkausta ja tehdään käännöksiä, on aivan ilmeistä, että tämä myöskin maksaa. Tämä on kuitenkin mielestäni periaate, johon olemme sitoutuneet. Jos ajattelemme parlamentin jäsentä, <clears throat> joka edustaa parlamenttia myöskin omassa maassaan, tämä väkisinkin aiheuttaa kustannuksia. Ja esimerkiksi koko Euroopan unionin ja niiden ar- sen arvojen esille tuominen maksaa. Meidän on löydettävä nyt avoin, tasapainoinen tilanne, jossa pystymme rahoittamaan itsellemme asettamamme tavoitteet. Edustaja Howard, kaksi minuuttia. Thank you. Uh, kiitoksia puhemies ja kiitoksia myöskin esittelijälle Mankalle hänen tekemästään työstä tämän asian puitteissa. Kiitoksia myös siitä, että Vladimir olet erinomainen kollega ja hyvä naapuri budjettivaliokunnassa viimeisten vuosien aikana. Hyvä puhemies, yksi asia, minkä halusin ottaa esille tästä on kappale 31 Siinä puhutaan avustajien tilanteesta. Eli avustajat, jotka ovat olleet palveluksessa muutaman päivän vähemmän kuin kymmenen vuotta sen vuoksi, että nämä parlamentin syklit toimivat tällä tavalla. Toivottavasti tätä asiaa voidaan korjata ja toivottavasti heidän eläkeetuudet saadaan korjattua tulevaisuudessa. E, harjoittelijoiden ei pitäisi tehdä töitä ilmaiseksi ja myöskin kaikkien pitäisi te- tehdä töitä rauhassa ilman seksuaalista ahdistelua. Hyvä, että tässäkin asiassa ollaan edetty. Ja e, parlamentille on kerrottu, parlamentille on kerrottu olevan kallis paikka, mutta kuitenkin jos ajatellaan muita parlamentteja esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin me pärjäämme aika hyvin. Meillä on yli 500 miljoonaa ihmistä täällä Euroopan unionissa, me olemme suuri manner ja demokratialla on tietty arvo. Jos tämä arvo, hyvä puhemies, ei ole neljän euroa per kansalainen arvoinen, niin sitten me todella olemme ongelmissa ja meidän pitää puolustaa tätä. Ja tietysti voisimme mennä muutenkin eteenpäin muissakin asioissa. Me voisimme jättää tämän toisen äh, istuimen ja jos Macron on vakavissaan tässä, hän voi auttaa meitä tässä asiassa, että saadaan tämä toinen toimipaikka, äh, päästään tästä eroon. Mutta tämä on tärkeää on tärkeää, että monikielisyys säilyy ja prioriteetti parlamentissa pitäisi olla mahdollisuus sille, että jäsenet pystyvät puhumaan kaikille tässä unionissa ja siksi en ole sen puolesta, että käännöstä tai tulkausta poistettaisiin mistään kohdasta tässä parlamentissa ja toivottavasti tätä asiaa käsitellään kunnolla kun meillä on tämä rattaat ennen hevosta ja katsotaan näitä rahoitusasioita, niin sitten meillä on riskinä se, että meillä tulee ongelmia. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Dupre, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Huolimatta esittelijämme edustaja Mankan työn laadusta, jota haluaisin kiittää ja varjoesittelijöitä Eden äh, ja Anelin työn laadusta. En äh, kätke sitä, että olen hämmästynyt, kun näin, mitä on tapahtunut budjettivaliokunnassa. Luonnollisesti otan huomioon sen, että 18 miljoonaa euroa budjettivaliokunnassa saatiin säästettyä äh, pääsihteerin alkuperäiseen puhemiehistölle esitettyyn luonnokseen verrattuna, mutta tämä mielestäni ei riitä. Meidän pitäisi parlamentissa ottaa huomioon uudet tarpeet ja erikoislaatuiset olosuhteet tällä hetkellä ja tämän lisäksi inflaatio. Kun huomaan, että kuudella prosentilla henkilöstökulut kasvavat lähes tulkoon ensi vuonna, pohdinpa sitä, onko nämä ennustukset laskettu inflaation suhteen oikein vai onko meiltä piilotettu tämän korotuksen taakse jotakin. Ja kaksi asiaa minua huolestuttaa erityisesti esimerkiksi se, että parlamentti haluaa kasvattaa toimintaansa diplomaattista läsnäoloaan tietyissä paikoissa, kuten esimerkiksi Etiopia ja Indonesia. Vaikka meillä on Euroopan unionin edustustoja näissä maissa ja jäsenmaiden edustustoja ja myöskin Euroopan ulkosuhdehallinto, sen toiminta on kallista – ja siksi en ymmärrä, miksi olisi lisäarvoa sen, että parlamentin edustustoja näin perustetaan. Ja sitten mitä tulee Eurooppa-keskusten määrän kasvattamiseen, nämä miniparlamentaariumit, joita halutaan rakentaa kaikkiin Euroopan unionin maihin. Näissä olen eri mieltä. On tietenkin tarpeen, ja sen tunnustan, että kansalaisille pitäisi kertoa siitä, mitä Euroopan parlamentti työssään tekee ja minkälaisia prioriteetteja se puolustaa, mutta pitäisin parempana investoida henkilöstöön kuin betoniin tai rakennusten kiviin. Journalisteihin meidän pitäisi investoida. Tulos olisi paljon parempi kuin kiviin investointi. Mr. Tarand. Edustaja Tarand, yksi minuutti, olkaa hyvä. Madam President. Kiitoksia puhemies. Niin kuin tavallista budjettivaliokunnassa, olen aina samaa mieltä kuin herra Depre, mutta ehkä vielä yksi lisäys. Haluan kiittää herra Manka hänen mietinnöstään. Tiedän, miten vaikea on saada aikaan eh, kaikkien tahojen välistä, välinen kompromissi. Hienoa työtä, herra Manka. Vain yksi asia, ja se on lisää virkoja poliittisille ryhmille. Näin, näin tapahtui, kun itse olin esittelijä. Me halusimme 76 uutta virkaa poliittisiin ryhmiin ja sitten eh, kalibroidusti eh, liikkeellä nämä saatiin, mutta tämä juuri eh, kaikenlaiset keltaliivit ja brexiteerit ja muut, jotka Eh, saavat juuri tästä eh, vettä myllyynsä. Meidän täytyy toimia, toimia toisin. Muutoin me emme eh, ole, to, me olemme vain keskinkertaisuuksia, emmekä sellaisia parlamentaarikkoja, joita meidän pitäisi... Two minutes, Mr. Arnold. Kiitoksia, edustaja Arnold. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. This debate... Kiitos, puhemies No itse asiassa tämän keskustelun ei oikeastaan pitäisi kuulua minulle Brexitin vuoksi, mutta ikävä kyllä se on, koska tavalla tai toisella ikävä kyllä Iso-Britannia joutuu maksamaan Euroopan, parlament, Euroopan unionin budjettiin. Kohta 25, jossa vaaditaan tämän matkustavan sirkuksen lopettamista Strasbourg ja parla- äh, Brysselin välillä. Mutta tämä äh, koko parlamentti on aikamoinen sirkus vuodesta toiseen, eikä tapahdu mitään muutosta. Sen vuoksi, että tällä parlamentilla ei ole sitä valtaa, että se voisi itse päättää. Ja tässä on nimenomaan se suuri ero. No, ainakin tässä mietin.